La commissione petizione. Lo hanno chiesto? Sì, hanno chiesto e l'ho perso. Hanno perso? Sì. Buongiorno a tutti, diamo inizio. Hyvää huomenta kaikille. Nyt voisimme aloittaa valiokuntamme kokouksen. Toivottavasti kaikki kollegat ovat ehtineet paikalle. Lähdemme liikkeelle esityslistan kohdasta kahdeksan, elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin sekä kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointi. Esittelijä on Lebrun. Eli tästä äänestämme menojen hallinnoinnista 2014-2020 kaudelle. Tämä on osa kasvin- ja eläinterveyspakettia. Ehdotuksen on tarkoitus astua voimaan ensimmäinen tammikuuta 2014. Haluaisimme päästä neuvottelujen päätökseen ennen kuin koko loppupaketista. Tähän on jätetty 117 tarkistusta ja meillä on neljä tarkistuspakettia, jotta tämä kaikki sujuisi helpommin. Haluatko Lebron käyttää puheenvuoron? Euh, ihan lyhyesti kiitos puheenjohtaja. Minä oletan, että sanoitte keskeisimmän. Keskeisin on siinä, että pääsemme äänestämään tässä vähän pakotetussa aikataulussa, mutta ihan loppujen lopuksi tehty työ on kuitenkin ihan hyvä kompromissi, johon on päädytty. Ja haluan kiittää kaikki, jotka ovat myötä vaikuttaneet tähän kompromissiin, joka teille esitellään tänään. Se olisi toivottavasti kaikista paras mahdollinen kaikille ja sihteeristöä haluan myös kiittää tässä vaiheessa. Kiitos. Se Hyvä, kiitos Agnes. Nyt siirrymme sitten äänestämään. Tarkistus neljä ensin puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus viisi esittelijät puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten MV5 puolesta. Vastaan, tyhjää, Tämä pitää tarkistaa. Koneäänestys alkaa Envi vitosesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 60 Paulsen kättä nostamalla puolesta vastaan Tämäkin pitää ottaa koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Tarkistus 60. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. 61 Köstinger puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten ensimmäinen ryhmä Tarkistusryhmä 1. Koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kutonen esittelijältä. Nostakaa kättä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. No, tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Tarkistus kuusi esittelijältä. Puolesta. Vastaan. Hylätty. se oli oikeassa. Sitten ryhmä kaksi. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus seitsemän. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 69. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Budjetti kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistusryhmä neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 Garcia Perez puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ryhmä kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 13 puolesta vastaan, tyhjä Ei tullut nyt ihan selväksi, joten tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa Envi 13. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Envi 14. Puolesta. Nostakaa kättä vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten esittelijän tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 15 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksankymmentä Envi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 17 puolesta vastaan tyhjää. Näyttäisi olevan hylätty. Envi 18 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksankymmentä kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 83. Äänestys alkaa. 83. Äänestys päättyy. Hylätty. Elisabeth. Kyys vain. Kuusi, Envi 16, 17, puheenkorja Envi 18 hylättiin eikä silloin olisi äänestettävä tarkistuksista, koska ENMI 18 ei mennyt läpi. Kiitos Elisabeth, juuri näin. Meidän pitää äänestää näistä, eli 18 esittelijältä nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 Garcia Perez puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 Ajuusolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 esittelijältä puolesta. Puheenjohtaja korjaa. Se raukeaa. Envi 22 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87 esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Envi 26, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Aika tasan meni. Yhdellä äänellä hylätty. 24. Kättä nostamalla esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksänkymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksänkymmentäkuusi puolesta. yhdeksänkymmentä viisi raukesi, joten yhdeksänkymmentä kuusi nyt puolesta. Nostakaa kättä. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sanoisin. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Esittelijä haluaa tarkistaa. Eli 96 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No näin aivan oikein. Tiukille meni, mutta se on hyväksytty. Kiitos Irache. Sitten 29 esittelijältä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää näyttäisi olevan hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 100 jaar puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. 100 jaar. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 100 on hyväksytty. 31 seuraavaksi esittelijältä vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 33 äänestys alkaa.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 vastaan tyhjä hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Satakymmenen Paulsen puolesta vastaan tyhjää. Otetaan koneäänestyksenä, joka alkaa nyt 110. Selvästi hylätty. En nähnyt kunnolla. Äänestys päättyi, eli hylätty. Sata yksitoista. Kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 Envi 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa 116. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänet menivät tasan. 46 esittelijältä kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten liitteet. Envi yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta hetki pieni, tarkistetaanpa tämä. 55 raukeaa. 56 Danchila puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan otetaan koneellisesti 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tiukalle meni, mutta hylätty kahdella äänellä. kolmannella sivulla tarkistus 15 esittelijältä on jäänyt väliin kolmosryhmän tarkistusten jälkeen. Tästä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten lainsäädäntöluonnos tässä muutetussa muodossa loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt sitten lainsäädäntöpäätöslauselma, josta juuri äänestettiin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Nyt sitten äänestämme neuvotteluiden aloittamisesta neuvoston kanssa sopimuksesta. Ensimmäisessä käsittelyssä äänestys alkaa ja päättyy. Tämäkin on hyväksytty. Ja vielä lopuksi neuvottelutiim, esittelijä ja varjoesittelijä. Äänestys alkaa. Hyvä. Hyväksytty. Onnittelut esittelijä ja kollega Lebrunille. Nyt neuvottelut voivat käynnistyä. Toivottavasti tämä voi astua voimaan siis ensimmäinen joulukuuta. Seuraavaksi sitten Erik Andrön mietintö. Kuten tiedätte, tässä otsikossa puhutaan vielä alueen laatumerkistä kohti maaseututalouden parhaita käytänteitä. Tänään äänestämme tarkistuksista ja toivomme, että 5. joulukuuta pidettävää puheenjohtajakokousta silmällä pitäen voidaan päästä sopuun ryhmien kesken siitä, että tämä otsikko muutettaisiin niin, että tästä puutet, pu, poistettaisiin sana laatu. Eli puhuttaisiin aluemerkeistä kohti maata, maaseututalouden parhaita käytänteitä. Ja odotamme tässä nyt siis puheenjohtajakokouksen päätöstä. Haluaako Eri käyttää puheenvuoron? Saat minuutin. Oui, merci, euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensiksikin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet hyvää työtä kanssani, jotta saisimme poistettua kaikki äh, ristiriitakohdat ja ne, joista emme ole samaa mieltä. Ensimmäisessä tapaamisessa kiitän myös sihteeristöä sen tekemästä työstä, kun tätä mietintöä on pyritty muokkaamaan ja muodostamaan. Hyvä. Jos kaikki ovat valmiita, voimme siirtyä äänestämään. Lähdemme liikkeelle kompromissista, eikö niin? Ei sittenkään, vaan ykköskohdasta. Tarkistus 44 Raimes puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 Gabriel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistusryhmä koskien kohtaa kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 Sedo ja muut puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kappaleesta neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusikymmentäkolme Dancilla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? 63. Äänestys alkaa. Eihän se tainnut mennä läpi. Hylätty. Seuraavaksi sitten 65, Andrieu. Kättä nostamalla puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kappaleesta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 Dantsilla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissikappaleessa 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 skottaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 skottaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ryhmänä 7 ja 7 a kappaleiden kompromissit puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksänkymmentäyhdeksän seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sata skottaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan Johansson puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 Johansson puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa koneellisesti. Kone äänestystarkistuksesta 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Raimers 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näimme oikein. Tarkistus 15 seuraavaksi. Erans Garcia ja muut. Puolesta käsi pystyyn vastaan tyhjää hyväksytty. 16. Raimers puolesta vastaan hylätty. 17. Patroneves puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18. Jegle puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19. Skotta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20. Nicholson puolesta vastaan. Näyttäisi olevan hyväksytty. 21. Skotta terveydeksi puolesta vastaan Otetaanpa se koneellisesti. 21 skota. Äänestys alkaa. Taitaa olla hylätty. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 22. Nicholson puolesta. Käsi ylös vastaan. Tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 Raimers puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty, mutta en ole varma. Otetaan se koneellisesti. 23 Raimersilta. Äänestys päättyy. Hyväksyttyhän se on. 24. Patra Neves puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26. Gular puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi johdantosa H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 Danchilla puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 Gulag puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 Dantään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 Hoisling Bove puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 40, äänestys alkaa. Täällä varapuheenjohtaja äänesti itseään vastaan. 40 Hoisling Bove äänestys alkaa ja päättyy. Yhdellä äänellä hylätty. 41 Gabriel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 Baratsu puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi Regin äänestyksiin. Niitä ei voi ottaa yhdessä. Regi 2 ensin. 1, 2, 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 5 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty sekin. Regi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan regi 9 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyttyhän se olikin. Olitte siellä tarkkoina. Seuraavaksi sitten TRAN-valiokunnan lausunto. TRAN C ensin. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. TRAN 1 ja 2. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. TRAN 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sanoisin. Tran 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 8 puolesta vastaan tyhjää. No enpä nyt osaa sanoa. Tran 8. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Mitenkäs tässä käykään? Äänestys päättyy. Taitaa olla hylätty. Kyllä. Ja vielä lopuksi Tran 10 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sitten tekstistä muutetussa muodossa koneäänestys. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Melkeinpä yksimielisesti hyväksytty. Hienoa, Erik. Mutta odotamme tässä tietysti siis joulukuun viidennen päivän päätöstä. Toivottavasti puheenjohtaja kokous hyväksyy ehdotuksemme siitä, että otsikkoa muutettaisiin. Sitten kohta 10. Keskustelu komission edustajan kanssa delegoiduista säädöksistä. Vedo Tasso Sagnotis che è con noi. Buongiorno. Allora, colleghi, durante il dibattito. Hyvää huomenta tasos. YMPn keskustelussa, täysistuntokeskustelussa viime viikon keskiviikkona monet suhtautuivat aika epäilevästi delegoituihin säädöksiin näissä monissa kysymyksissä. Hämmennys viittaa jo siihen, johon viime viikolla monet jäsenvaltiot viittasivat – maatalouden erityiskomiteassa. Ja huolenaiheet liittyvät siihen, miten delegoidut säädökset sopivat yhteen toimielinten väliseen sopimukseen perusasetuksesta. Tänään meillä on paikalla Tasso Saniotis komissiosta. Hän toivottavasti kertoo meille, missä näiden tekstien osalta nyt mennään ja puhuu säädöksistä, joita teksteissä on, ja kertoo, minkälaisia mahdollisuuksia niitä on muuttaa ennen kuin delegoidut säädökset virallisesti hyväksytään ja välitetään neuvostolle ja parlamentille. Ja hyvät kollegat, kerron teille jo nyt, että ensimmäinen tietojenvaihtokeskustelu saa jatkoa Keskustelu jatkuu toinen joulukuuta. Nyt saamme siis Tassus Sanjotikselta tietoa. Tähän palataan siis valiokunnassa toinen joulukuuta. Ja esityslistalla on siis ensin maanantaina keskustelu suljetuin ovin maatalouden pääosaston ja komission edustajien kanssa uusista delegoidusta säädöksistä. Valiokunnan jäsenet voivat tuolloin esittää huomioitaan ja näin vaikuttaa delegoitujen säädösten laadintaan. Muistutan teitä vielä, että kun delegoidut säädökset komissio kollegiossa muodollisesti hyväksytään, niin meillä on mahdollisuus ainoastaan hyväksyä tai hylätä ne, mutta ei muuttaa niitä. Ja kuten koordinaattorit tietävät, tästäkin keskustelemme suoraan komission jäsen Cholosin kanssa 9. joulukuuta. Nyt puheenvuoron saa Tassu Sanjotis. Näen, että täällä on hieman hämmennystä. Eli tänään keskustelemme näistä tiedoista, joita saamme pääjohtaja Tassus Sanjotikselta – Toinen joulukuuta käymme sitten valiokunnassa suljetuin O. Cholosin gabinetin jäsenten ja muiden asiantuntijoiden kanssa keskustelua. Ja sitten 9. joulukuuta koordinaattorit kokoontuvat komission jäsen Cholosin kanssa keskustelemaan. Nyt sitten puheenvuoron saa Tassos. Olkaa hyvä. And thanks for all. Kiitokset ja kiitokset siitä, että pyysitte minut tänne puhumaan. Puhun lyhyesti kolme seikkaa. Ensinnä Olemme hyvin tarkkaavaisesti kuunnelleet teidän näkemyksiänne ja huolenaiheitanne viime viikolta. Tämä antaa meille mahdollisuuden selventää komission kantaa Agri-pääosastossa useissa asioissa. Ensinnäkin komissio on täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että delegoitujen säädösten tarkoitus ei ole kuitenkaan perussäädösten korvaaminen, vaan itse asiassa äh, siinä tapauksessa, kun se on tarkoituksenmukaista vain. Näin siis perussäädökset ja myöskin neuvottelut, jotka ovat näistä koituneet, ovat kaikkia toimielimiä sitovia myös komissiota. Toinen seikka on sitten se, että paras tapa selventää näitä olemassa olevia elementtejä näissä delegoiduissa säädöksissä, jotka vielä huolestuttavat, perussäädöslogiikan osalta ovat, liittyy siihen, kun näistä delegoista säädöksistä keskustellaan näissä asiantuntijaryhmissä. Ja monet näistä huolenaiheista ovat olleet vain hyvin varhaisessa vaiheessa tätä prosessia esille. Ja kun nyt puhumme tästä asiasta, uusi asiantuntijaryhmä suorista tuista keskustelee asiasta juuri nyt ja näistä uudistetuista teksteistä myöskin. Ja nämä tarkistetut tekstit tietysti kenties tulevat myös myös muutetuksi myöhemmin, kun vielä asiantuntijaryhmä on tästä keskustellut ja asiaa kenties vaatii. Ja tässä yhteydessä haluaisin todeta, että juuri näissä asiantuntijaryhmissä, joissa komissiolla on mahdollisuus selittää näiden eri esittämien artikloiden logiikkaa, niin jäsenvaltiot ja parlamentin edustajien jotka ovat siis eivät pelkästään tarkkailija, vaan täysjäseniä, niin heillä on myöskin mahdollisuus ilmaista omat huolenaiheensa, kysymyksensä tai erivät mielipiteensä. Ja tässä prosessissa voimme yhdessä päästä sellaisen tuloksen, joka on kaikkien puolesta hyväksyttävä. Ja lopuksi vielä tässä yhteydessä haluan muistuttaa siitä, mitä jo komissaari Cholos viime viikon täysistunnossa sanoi, ja mitä myöskin te toistitte puheenjohtaja, että piakkoin saadaan lisää tietoa, järjestetään tiedonsaantikokous parlamentin kanssa ja tässä yhteydessä meillä on mahdollisuus antaa vielä enemmän selvityksiä ja yksityiskohtia käynnissä olevista keskusteluista. Bene, ringraziamo i colleghi, quindi eh, ringrazio... Kiitos, kiitos Tassukselle näistä täsmennyksistä. Eli muistutan, että ensi maanantaina toinen joulukuuta Meillä on kokous suljetuin ovin. Keskustelemme aiheesta komissaari kabinetin jäsenten kanssa ja maatalouden pääosaston edustajien kanssa. Ja sitten 9. joulukuuta koordinaattorit kokoontuvat komission jäsenen kanssa. Muistutan teitä siis siitä, että tästä itse asiasta keskustellaan ensin maanantaina, mutta George Lyon ja Albert Des saavat vielä puheenvuoron nyt. Kiitos. Puheenjohtaja, en ota kantaa nyt sisältöön, mutta esittäisin pyynnön komissiolle siitä, että tässä todella pidetään kiinni poliittisesta sopimuksesta, eikä pyritä tulkitsemaan asiaa nyt jotakin uutta mukaan maatalouden, maatalouspolitiikan uudistuksessa – Parlamentin on tietysti asiassa saatava omat oikeutensa toteutumaan ja enemmistöpäätöksellä voimme palauttaa tekstin. Ja meillä on nyt Lissabonin sopimuksen nojalla tällainen mahdollisuus ja voimme sitä myös käyttää. George. Kiitos Albert. Seuraavaksi George Lyon ja sitten Nicholson. Uh, thank you, uh, President. Uh... Kiitos. Ja kiitos tässä. Kuuntelin tätä, mutta tunnustatte sen, että useat jäsenvaltiot ovat sitä, että tämä yhteinen julkilausuma nyt sitten edelleen aiottaa huolta. Ja erityisesti Britannia ja Saksa ovat Matron erityiskomiteassa puhuneet omista huolistaan ja tuntuu siltä, että komission delegoidut säädökset menevät pitemmälle kuin mikä on tämän poliittisen sopimuksen soveltamisella niiden käsityksen mukaan. Voisitko kertoa, minkä takia uskotte, että jäsenvaltiot ovat nyt joutuneet näihin toimiin ryhtymään? voisitteko ehkä selvittää, oletteko ottaneet huomioon nämä huolenaiheet jollain tavalla, koska minusta tuntuu siltä, että nämä useat jäsenvaltiot ja vielä kaksi näistä, jotka CSAssa tuossa erityis, erityiskomiteassa ottivat nämä asiat huomioon, että komissio pitäisi ottaa tämä onkeensa ja nyt ehkä sitten selittää, että millä tavalla nämä heidän huolenaiheensa on otettu huomioon. George Jim Nichols. Kiitos. Seuraavaksi Jim Nicholson ja sitten Kapula Santos ja Sikierski. Well, uh, thank you. Kiitokset. Kuten sanoitte, ensi viikolla tapaamme niin, että en tiedä, onko nyt järkeä lähteä tässä näitä asioita pyörittelemään uudestaan, mutta jos komissio ajattelee, että mitään huolta ei ole, niin olen aika ymmärtänyt, hämmentynyt tästä komission, komissaarin kannasta. Täällä äh, valiokunnassa ei ehkä nyt tänään ole hyvä aika tästä asiasta keskustella ehkä myöhemmin tänään sen osalta, mikä on meidän kantamme näihin äh, delegoituihin säädöksiin jos meillä olisi tuossa ryhmässä tarkkailijastatus, niin eikö silloin näitä, eikö, näitä, eikö tämä sitten olisi joku toinen asia? No joka tapauksessa ähm, uskon, että suurella kunnioituksella nyt komissiota kohtaa, ja yritän tässä nyt puhua hyvin diplomaattisesti, niin että tullaan tänne ja sanotaan, että mitään huolta ei ole, kun George Laihan sanoi, että useat jäsenvaltiot, 18 jäsenvaltiota ovat nyt ja vielä saaneet tukea kahdelta muulta jäsenvaltiota ja hyvin saaneet siis voimakasta tukea näille huolilleen, niin minä olen kuullut näiltä kahdelta jäsenvaltiota, niillä on suurta huolta sen osalta, kuinka komissaari tulkitsee tätä poliittista viime kesäkuun päätöstä. Ja minun mielestäni äh, tämä asia on nyt ollut aika äh, hankalasti saatu sopimus joka tapauksessa. Ja nyt äh, tämä oli todella vaikea monille tämä tulos. Jätän tämän asian pohdinnan tähän, mutta komission kuitenkin pitää ymmärtää, eikä sen pidä lähteä teeskentelemään, että mitään ongelmaa ei ole, kun kaikki muut kuitenkin hyvin selkeästi, mukaan lukee jäsenvaltiot, ei pelkästään vain parlamentti, uskovat, että ongelma todella on olemassa. Grazie Jim. Assolutamente. Eh, Kiitos Jim. Ymmärrän hyvin puheenvuorosi. Kapula Santos seuraavaksi sitten Sikerski. Uh, há, uma, há uma frase. Uh... On olemassa lause, joka sanoo, ei koskaan tule toista tilaisuutta, joka poistaisi ensivaikutelman. Komissio tällä alalla on nyt menettänyt käsistään tämän mahdollisen tilaisuuden, joka sille oli tarjolla sopuunhan päästiin niin suuren vaivannaun jälkeen, ja joka osoitti ihan selkeästi sen, mitä molemmat osapuolet halusivat, mutta mitä nyt tässä vastikään kuultiin näistä säädöksistä ja niihin kohdistuvasta kohtelusta, se kyllä aiheuttaa huolestumista parlamentissa. Ja kyllä oli aihetta huolestumisen viimeisessä täysistunnossa Strasbourgissa. Minä kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti komissaarin puhetta Strasbourgissa ja nyt kuulen, mitä meille kertoi herra Njotis. Ja hän vahvisti tämän komission viime viikkoisen julkilausuman. Minä vain sanon, että tässä on kyse ihan komission autenttisesta näkemyksestä, eikä vain reaktiosta parlamentin reaktioon. Toivottavasti olemme oikealla hyvällä tiellä tällä alalla, jotta saisimme takaisin tämän menetetyn mahdollisuuden. Kiitos. Grazie, Luis. Kiitos, Luis. Tämä oli osuvasti sanottu. Sikierski ja sitten jeśli bym mógł zapytać o grupę ekspertów. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys tästä asiantuntijaryhmästä. Ehkä nyt osoitan tietämättömyyteni, mutta haluaisin tietää, ketä tähän ryhmän kuuluu ja ketkä nimittävät tämän ryhmän jäsenet, kuinka usein tämä ryhmä kokoontuu, ymmärsin, että kokoonpano vaihtelee aiheen mukaan. Ja minulla on vielä toinenkin kysymys. Tiedättekö, mitä tapahtuu delegoidulle säädöksille muilla aihealueilla, esimerkiksi vaikkapa jossakin mm, liikennevaliokunnassa tai jossakin muissa valiokunnissa? Onko muiden parlamentin valiokuntien lähestymistapa samanlainen kuin meilläkin? Onko näitä huolenaiheita samanlaisia muuallakin kuin mitä nyt tässä kuulemme? Kiitos. Seuraavaksi Glattenfeld ja sitten Agnew. hanem aggályos a... Niin. Ei pelkästään vain yhteisen maatalouspolitiikan vaan myöskin EUn koko toiminnan osalta tämä on hiukan hämmentävää, koska komissio tässä nyt on todella luonut epävakautta tähän hankalasti saavutettuun tasapainoon ja on luonut tällaisen kasvavan leirin, jossa on komissioskeptisiä ja euroskeptisiä ihmisiä, niin että komissio ei tunnu nyt ottavan opikseen näistä poliittisista päätöksistä ja tehdyistä virheistä, eikä millään lailla ainakaan vedä johtopäätöksiä tästä asiasta. Uskon, että tällä on varmasti seurauksia sillä poliittinen luottamus on horjunut, eikä sitä varmastikaan helposti saada palautettua. Komission pitäisi tehdä paljon enemmän asian toteuttamiseksi. Eh, Kiitos. Seuraavaksi Agnew ja sitten Des. Niin varmasti mielelläni kuulette, että minä tuen kaikkia äsken puhuneita jäseniä, se on minulle epätavanomaista, mutta George Lyon sanoi aivan oikein tämän asian. Ja minun huolestuttaa tässä nyt se, että meillä on tämä suuri byrokraattikomissio, joka ikään kuin tässä kokeilee, kuinka pitkälle se voi mennä ja missä rajat ovat. Ja me olemme hyvin voimakkaasti reagoineet niin, että he sitten varmasti vetäytyisivät, mutta kaikkien pitää olla nyt varuillaan, koska varmasti he jossain toisessa yhteydessä yrittävät uudelleen. Ancora adesso. Ja vielä Des. Kiitos puheenjohtaja. Vielä lyhyt kommentti. Tietojeni mukaan jo 23 jäsenvaltiota suhtautuu tähän asiaan kriittisesti. Ehkä viisi jäsenvaltiota ei ole vielä oikein ehtinyt perehtyä asiaan. Ja sitten kysymys komission edustajalle. Tässä puhuttiin siitä, että parlamentti ja todennäköisesti myös neuvosto otetaan mukaan delegoituihin säädöksiin, mutta tietojen mukaan parlamentilla on ollut tässä vain tarkkailijajäsenen asema, mikä ei tarkoita sitä, että olisi kunnolla mukana asioiden edistämisessä. Ja sitten vielä asia, johon Gladwellkin viittasi. Julkisuudessa tiedetään, nyt, kuinka kriittisesti jäsenvaltiot suhtautuvat tähän. Ja tämähän vain lisää euroskeptikojen pontta. Olen kuullut tästä aika usein. Eurooppaa pidetään jonkinlaisena keskuskomiteana, meidän on tehtävä kaikkemme siitä, että tällaisesta nimestä päästään eroon ja että komissio todella on osa Euroopan demokraattista kehitystä. Grazie Albert Sigreski. L'onorevole Rubix e poi... Kiitos. Seuraavaksi Rybik ja sitten Hoisling. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai viens jautājums ja jau visi tik daudz runā, arī sesijā, tani skaitā es par to runāju, Šalas kungs visu dzirdēja. Minulla on kysymys komissiolle, jos kaikki puhuvat näin paljon ja sitten me haluamme keskustella tästä myöskin suljetuin ovin, niin minua kiinnostaa se, mikä on tässä komission ongelma, minkä takia emme voi palata siihen, mistä sovimme, mikä on tämän pohja, minkä takia koko ajan pitää muuttaa kaikkea kaikkea sellaista, josta kuitenkin olemme jo sopineet. ancora Martin Osling. Kiitoksia herra Rubix Ja sitten vielä Hoisling. No, en lähde nyt aivan samalle linjalle kuin DES, mutta kyllä minustakin komission vertaaminen keskuskomiteaan on jo ehkä hieman liian pitkälle menevää. Kyllähän tämä sujuisi paremmin, jos parlamentti olisi mukana muokkaamassa asiaa. Ehkä komission edustaja voi täsmentää asiaa. Hän sanoi, että parlamentti on täysin mukana, mutta emme kyllä ole, jos olemme vain tarkkailijan asemassa, ja tämä lisää epäluottamusta. Olisi luottamuksen kannalta parempi se, että parlamentti olisi täysin mukana toimissa. Näin ei tällä hetkellä ole. Me saamme ainoastaan toisen käden tietoa delegoiduista säädöksistä ja tämä voitaisiin kyllä hoitaa paremmin. Dunque, colleghi, ridò la parola a, ah, naturalmente. No niin, Tassus Hanjotis, pääjohtaja Saapian puheenvuoro, mutta esitän vielä muutaman oman huomioni. Olemme keskustelleet asiasta laajasti ja me kaikki olemme varsin samoilla linjoilla asiasta, kuten näistäkin puheenvuoroista kävi ilmi, että haluamme, että delegoidut säädökset liittyvät ainoastaan poliittisen sopimuksen täytäntöönpanoon. Tässä on kyseessä poliittisten valintojen toteuttamisesta ja tämä on per, perinpohjaisen tärkeä kysymys ja tästä äänestämme myös Zayerin mietinnön osalta muutaman viikon kuluttua. Delegoidut säädökset olivat kuitenkin Lissabonin sopimuksessa parlamentille tavallaan voitto. Jos prosessin lopussa emme ole tyytyväisiä tuloksiin, niin muistutan teitä, että me voimme hylätä delegoidun säädöksen. Ei tämä ole mitään draamaa tai dramaattista tai sellaista, että koko lainsäädäntöprosessi menetettäisiin tai hylättäisiin ja pitäisi palata lähtöruutuun. Ei, tässä puhutaan vain delegoidusta säädöksestä ja meidän on totuttava siihen, että asiaan pitää suhtautua rauhallisin mielin. Jos me hylkäämme delegoidun säädöksen, komissio voi esitellä muutaman viikon kuuluessa uuden. Ja varmasti näin tulee myös käymään. Olemme päässeet YMPn osalta viidestä tekstistä sopuun mukaan lukien siirtymäkauden toimenpiteet, niin tämä merkitsee sitä, että delegoituja säädöksiä tulee koko joukko ja meidän täytyy olla valmiita toimimaan yhteislainsääntäjän roolissamme. Emmekä saa huolestua siitä, että kenties hylkäämme jonkin ehdotuksen. Eli delegoitu säädös on parlamentin kannalta menestys. Olisin paljon enemmän huolissani täytäntöönpanosäädöksistä. Niissähän parlamentilla ei ole minkäänlaisia toimintamahdollisuuksia. Tämän täsmennyksen esitettyä niin pyydän Tassosia nyt vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Ja pyydän tässä yhteydessä vielä, että sihteeristö ehkä lähettää meille kaikki tärkeimmät pohdinnat silmällä pitäen keskustelua, joka pidetään toinen joulukuuta, niin että voimme käydä asioita läpi sitten kohta kohdalta siltä osin kuin poliittisen sopimukseen liittyy jotakin ristiriitoja. Tassus. Kiitos puheenjohtaja siitä, että voin vielä selventää joitakin asioita, jotka eivät nyt ensimmäisellä kerralla menneet oikein. Yritän siis uudestaan. Ensinnäkin se, mikä on oltava selvä, jos olemme mieltä perussäädös on perussäädös, on perussäädös, piste. Ja äh, lainsäädäntö sitoo meitä. Me emme keskustele tästä asiasta, emme ole tätä perussäädöstä vastaan, vaan keskustelemme siitä, että on osa-alueita, äh, jotka eivät kuulu perussäädöksiin ja niitä on selvennettävä. Tällä hetkellä meillä on ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, että asiantuntijaryhmä keskustelee näistä konsolidoiduista versioista kun kysymys on delegaatiosäädöksen ehdotuksesta. Ja tässä vaiheessa olemme keskustelleet ainakin parissa kymmenessä kokouksessa juuri näistä eri artikloista, jotka ovat siis luonnosvaiheessa. Ja on aivan ilmeistä, että kun meillä on tällainen luonnosehdotus keskustelua varten, niin todella tulee vielä sellaisia osa-alueita, joissa tarvitaan lisää selvennyksiä, tarvitaan muutoksia. Tämän päivän tekstiä, hän on jo muutettu. Ja varmasti muita osa-alueita vielä tulee, joissa meidän täytyy vielä muuttaa tekstiä. Ja tietysti myöskin joissakin aiheessa teksti jää sellaiselle, koska toivomme ja uskomme, että voimme vakuuttaa ihmiset siitä, että jotakin logiikkaa kyllä on, kun tehdään asiat tavalla tai toisella. Mutta minä toistan, että tämä ei pyri muuttamaan kuitenkaan perusasetusta, perussäädöstä. Kukaan ei halua, eikä meillä ole mitään aikeitakaan tähän suuntaan. Mainitsitte aiemmin ja kysyitte, osallistuko te täysin tähän ryhmään. Ja minä toistan, että kysymys on asiantuntijaryhmästä, joka keskustelee. Ja asiantuntijaryhmissä jäsenvaltioiden asiantuntijat saavat tietoa eri vaiheista näitä ehdotuksia, kun meillä nyt on ne luonnosvaiheessa. Ja te myöskin saatte nämä samat tiedot samanaikaisesti. Heillä on oikeus puhua teidän edustajillanne siellä on myöskin oikeus puhua. Te päätätte siis, ketä edustajia te lähetätte sinne, kaksi jäsentä siis parlamentista. Ja mehän puhumme siis nyt asiantuntijoista, puhumme siis parlamentin osallistujista ja myöskin asiantuntijoista, ja heillä on sama mahdollisuus kuin muillakin asiantuntijoilla ilmaista huolensa, jos, ne, jos he niin haluavat, ja on ollut tilanteita, jos he ovat, jos he ovat niin tehneetkin. Mikä on siis seuraava vaihe? Katsotaan, kuinka tämän päivän keskustelut konsolidoidusta versiosta etenevät. Katsotaan, mitä osa alueita vielä pitää selventää, mitä huolenaiheita on. Ja sitten meillä on toinen kokous asiantuntijaryhmän kanssa, jossa sitten tarkastetaan, tarkastellaan sitä, kuinka tämän konsolidin tekstin kanssa edetään. Ja uskon, että tässä prosessissa, kun muutoksia on jo tehty ja kun on keskusteltu, niin varmasti toivon mukaan pääsemme selvempään tilanteeseen, asioiden selventämiseen. Ja uskon, että olen nyt tässä ottanut huomioon useimmat esitetyt kysymykset. En niinkään tiedä, tiedä tästä, mitä George Lyon sanoi, onko tämä asia jäsenvaltiolle tärkeää, mutta ei komissiolle, mutta tiedän kuitenkin, että jos yksityiskotseja katsotaan, niin tässä on tiettyjä erityisiä kohtia näissä delegoidussa säädöksissä, jotka todella kiinnostavat vain tiettyjä jäsenvaltioita eivätkä muita. Ja näissä keskusteluissa meidän siis on tehtävä ja mikä on meidän vastuumme on se, että mietimme sitä, josko nämä antamamme selvitykset ja tekemämme muutokset ovat asianmukaisia vaiko ei keskusteluja silmällä pitäen. Ja haluan vielä toistaa, että emme ole pääse prosessissa loppuun, vaan prosessi on käynnissä. Joskus sitten kun olemme saaneet lopullisen tekstin, niin asia on tietysti toinen, sitten siitä voidaan äänestää, mutta toisaalta asia ei ole vielä siinä pisteessä. Saniotis. Kiitoksia, Tassus Haniotis. Haluaisin kuitenkin vielä täsmentää, että henkilö tai asiantuntija, joka edustaa parlamenttia, ei voi käyttää puheenvuoroa. Hän ei, hänellä ei ole poliittista mandaattia. Eli hän voi ainoastaan kuunnella, mitä puhutaan, kertoa koordinaattoreille tästä ja he voivat sitten yhdessä valiokunnan kanssa tehdä päätöksen siitä, mitä tehdään. Meillä ei ole esittelijä, jolla olisi mandaatti. Tämä on arkaluontoinen asia. Totta kai jäsenvaltioilla on asiantuntijaryhmiä ja henkilöitä, jotka tehokkaammin voivat toimia kuin parlamentin edustajat. Meillä on sihteeristö, jossa on arvokkaita työntekijöitä mukana, mutta heitä on rajallinen määrä verrattuna jäsenvaltioiden edustajiin. Me emme halua hukata tässä aikaa komissiolta. Muuten komissio joutuu näkemään, että kaikki delegoidut säädökset hylätään. Tässä kuluu todella paljon aikaa hukkaan joudutte laatimaan kaiken uudestaan. 20 ministerin teksti osoittaa, että siis tekstit, jotka olemme lukeneet, tämä ylittää mandaatin. Ja tästä keskustelemme toinen joulukuuta. George Lyon on vielä pitänyt puheenvuoroa, ole hyvä. Yeah, I have to say I'm really confused. Olen todella nyt hämmentynyt tästä meidän edustuksestamme, kun kysymys on delegoitujen säädösten prosessista. Alun perin minä luulin, että heillä ei ole mahdollisuutta puhua näissä kokouksissa. Ja nyt Iso-Britannian edustaja kuitenkin sanoi, että kyllä, heillä on. Siis he ainakin luulevat, että parlamentin on mahdollisuus käyttää siellä puheenvuoroja. Tässä tämä nyt vahvisti. Minä en muista mitään keskusteluita koordinaattoreiden kesken täällä valiokunnassa, jossa sanottiin siinä, että meillä ei olisi mahdollisuutta puhua tästä, puhua asioista näissä keskusteluissa. En muista mitään tämmöisiä keskustelua ainakaan tästä aiheesta, niin että kysymys nyt sitten kuuluukin, että on siis ilmeisesti meidän päätöksemme sopia, puhuvatko vai he eivätkö he puhu siellä. Ja jos teemme tästä päätöksen, ainakin meidän pitäisi keskustella tästä koordinaattoreiden kesken, haluammeko tällaista ja missä tilanteissa heillä pitäisi olla valtuutus käyttää puheenvuoro, koska muutoin ne huolenaiheet, joita meillä on, eivät tule esille ainakin on ollut puhetta siitä, että on jätetty sellaisia tekstejä, joissa kuitenkaan ei ole otettu huomioon tätä poliittista sopimusta. Tietenkään heidän ei tarvitse kertoa poliittisia kantoja, mutta varmasti he voivat kuitenkin sanoa, että heidän mielestään ne teksti esimerkiksi ei millään lailla heijastele sitä, mitä poliittisesti on sovittu. Tähän tarvitaan siis selvyyttä, kenellä on nyt valta antaa sihteeristölle oikeus puhua näissä kokouksissa, koska minä ainakin nyt ymmärsin, tai olen ollut hämmentynyt siitä, onko heillä oikeus käyttää puheenvuoroa vai ei. Ja nyt kuulostaa hyvin selvältä, että heillä on oikeus käyttää puheenvuoroa, ja sitten meidän täytyy vaan sitten valtuuttaa heidät siihen, että he niin tekevät tai eivät, niin että tätä asiaa olisi nyt selvennettävä. Grazie George. Um... Kiitos George. Nyt ihan vain meidän kesken Sihteeristön asiantuntija, joka tarkkailijana osallistuu neuvotteluihin, ei saa käyttää puheenvuoroa, koska hänellä ei ole poliittista mandaattia. Eli ei voi käyttää puheenvuoroa. Itse sanoin sille tästä, kerroin hänelle tiedoksi asiasta. Hänellä ei ole siis minkäänlaista poliittista mandaattia valiokunnan edustamiseen. Ehkäpä Zairin mietinnön osalta keskustellaan tästä ja ehkä parlamentti saa mahdollisuuden nimetä delegoituihin säädöksiin esittelijöitä, mutta tällä hetkellä tällaista mahdollisuutta ei ole. Me voimme ainoastaan käydä hankkimassa tietoa ja käydä sen jälkeen keskuudessamme poliittista keskustelua. Par- sihteeristön jäsen ei ole parlamentin jäsen, hän on virkamiehenä sihteeristössä – voi ehkä viitata jo tehtyihin päätöksiin, mutta hänellä ei ole mahdollisuutta käyttää puheenvuoroa asian sisällöstä. Siksi tilanne on todella arkaluontoinen. Meidän on oltava tässä, tässä har- tarkkoina, jotta todella sovittuja sopimuksia noudatetaan. Muuten tähän liittyy laajoja huolenaiheita sekä 20 ministeriä että me kaikki parlamentin jäsenet olemme ensimmäisten tekstien osalta ilmaisseet jo huolenaiheemme. Nyt me siis valmistaudumme tähän sisältökeskusteluun. Käymme keskustelua toinen joulukuuta ja 9. joulukuuta koordinaattorit suljetuin omin jälleen keskustelevat asiasta komission jäsenen kanssa. Ja sen kautta voimme sitten korjata jo tehtyjä delegoituja säädöksiä, harjoittaa valvontaamme, jotta samankaltaisia ongelmia ei tule esiin kuin ensimmäisten delegoitujen säädösten luonnosten osalta on käynyt. Jim. On another part. Niin, että tähän liittyy toinenkin puoli. Tiedämme, missä mennään 26. päivä marraskuuta pari viikkoa ennen joulua ja sitten tarkoitus on tavata vielä komissaari, mutta ymmärsin, että me emme saa näitä delegoitiosäädöksiä ennen kuin 13. päivä maaliskuuta ensi vuonna. Tämä oli minun käsitykseni ainakin viime viikolta. Ja jos näin on, niin silloin meillä on yksi valiokuntakokous ja yksi Strasburgin täysistunto tämän asian käsittelemiseksi. Tämä ei tunnu minusta kovin pitkältä ajalta. Ehkä voisimme vielä keskustella tästä myöhemminkin tänään, mutta uskon, että meidän on tiedettävä, kuinka paljon meillä on aikaa, koska ei pidä unohtaa, että ihmisillä on varmasti paljon muutakin tekemistä tässä vaiheessa ja äh, meillä on tietysti myöskin vastuita, mutta meidän on tiedettävä, että mitkä ovat meidän vastuumme. Ja meidän on tiedettävä myös, minkälainen aikataulu, aikataulu meillä on edessämme. Äh, äh, ringrazio Jim. Kiitos Jim. Tässäkin voi nyt täsmentää, mitä tapahtuu. Maaliskuussa hyväksytään delegoitu säädös komissiokollegiossa. Ja kun komissaarit virallisesti hyväksyvät delegoidun säädöksen, me emme voi tehdä enää mitään. Voimme vain äänestää joko puolesta tai vastaan. Työ on tehtävä tätä ennen, se on tehtävä nyt. Myös tässä kokouksessa ja alkaen ensi maanantaista, kun meillä on käytössämme uudet tekstiluonnokset. Siinä vaiheessa me voimme tuoda esiin omat huomiomme, jotta voimme vaikuttaa delegoidun säädöksen sisältöön kun käsillä on jo maaliskuu, emme voi tehdä enää mitään muuta kuin äänestää mahdollisesti vastaan. Jos emme pidä kollegion hyväksymästä lopullisesta tekstistä, äänestämme sen, sitä vastaan. Mutta nyt meidän on tehtävä tätä työtä ja pyrittävä muuttamaan ensimmäisiä laadittuja luonnoksia Tassuskin tästä puhui. Nyt meillä on ensimmäiset luonnokset käsillä, mutta niitä on tulossa lisää vielä ennen joulua. Katsomme, mitä niissä lukee. Sihteeristö ehkä lähetä meille kaikkia tekstejä, mutta yhteenvedon siitä, missä ovat mielestämme kriittisimmät asiat. Ja voimme näitä sitten katsoa ja toivoa, että voimme korjata niitä ennen hyväksyntää, koska siinä vaiheessa peli on puhallettu jo poikki. Maaliskuussa voi mennä äänestää joko puolesta tai vastaan. Onko tämä nyt kaikille selvää? Vielä George. Right, as I understand... No, nyt ymmärrän asian niin, että kun ennen kuin päästään maaliskuuhun, niin kaikki työ on tehty ja sitten on myöskin taattava se, että meidän äänemme on tullut kuuluviksilla, mutta sitten on muistettava, että meidän asiantuntijoilla pitää varmasti olla ottaa kantaa, mahdollisuus ottaa kantaa näihin luonnoksiin. Emme voi sanoa, että emme vaan antaa heille poliittista mandaattia. Tässä olemme samaa mieltä ja tässä pitää nyt sitten lähteä, ja tässä vastustamme ja tässä pitää lähteä korjaamaan tekstiä. Eh, do subito la parola a Gniu, però Agnew saa aivan pian puheenvuoron, mutta annappa sanon vielä tasaillisen jotakin Georgeille. Me voimme tehdä niin, että asiantuntija mahdollisimman pian kertoo meille mahdollisista eroista. Puhutaanko tässä nyt sitten lampaista vai vuohista, kuten esimerkki kuului täysistunnossa – tekstissä puhuttiin pelkästään naaraseläimistä. No, tältä osin meidän asiantuntijallamme ei ole mandaattia sanoa, että tässä on virhe, vaan hänen pitää kertoa meille suoraan valiokunnalle koordinaattorinen kokouksessa tai valiokunnan kokouksessa. Ja voimme lähettää omat huomiomme asiasta poliittisena lausumana voimme sanoa, että vastustamme tällaista tulkintaa. Mutta mitään keskustelua tai neuvotteluja kansallisten asiantuntijoiden kanssa ei voi olla niin, että meidän edustajallamme voi olla mandaatti. Hän voi kertoa tietystä erosta tekstissä tai virheestä, mutta hän ei voi puuttua sisältökysymykseen, vaan hän välittää meille välittömästi tiedon ja sen jälkeen tehdään poliittinen päätös siitä, että jos asiaan ei tehdä korjausta, niin silloin äänestämistä vastaan. Um, I, I think that... Mielestäni tämä keskustelu on olennaisen tärkeä kun ajatellaan sitä, kun halutaan ymmärtää, kuinka EU oikein toimii. Tässä on nyt keskusteltu puolinen toisin, eikä edelleenkään olla samaa mieltä siitä, kuka saa sanoa mitä missäkin ja kenellä on valtuus tehdä mitä tahan, mitäkin. Parlamentin maatalousvaliokunnassa, kun on tehtävä päätös, niin silloin sihteeristöllä voidaan varmasti antaa mahdollisuus puhua komission edustajien kanssa ja edustaa tätä valiokuntaa. Varmasti sillä on valtuus tehdä tätä ja se, että tästä keskustelusta perustellaan, on mielestäni aika omituista. Kiitos. My friend, uh, no, let me, a, a molto important. No niin, hyvä ystävä. Tämä aihe on todella merkittävä, kuten Agnew sanoi. Ja tästä keskustellaan myös toisessa valiokunnassa. Eli keskustellaan siitä, miten delegoituihin säädöksiin on suhtauduttava. Tässä on kyseessä Sajerin mietintö. Ja siinä yhteydessä keskustellaan juuri siitä, miten parlamentti voi paremmin mm, toimia delegoitujen säädösten valmisteluvaiheessa. Ja siellä on eh-, tehty ehdotus myös siitä, että meillä olisi esittelijä tähän asiaan meillä on vaara siitä, että kaikki valiokunnan jäsenet joutuisivat sitten käsittelemään delegoituja säädöksiä, joita oli viime vuonna yli 2000. En tiedä paljonko niitä nyt näihin neljän lainsäädäntöpakettiin tulisi, mutta ainakin 10-12, emmekä me voi kaikkia delegoituja säädöksiä käsitellä uutena lainsäädäntöpakettina, vaan tässä täytäntöönpannaan perusasetusta. Joten pitää ottaa rauhallisesti ja laatia valvontamekanismi niin, että kun jotakin hälyttävää esiintyy, niin voidaan tehdä välittömästi poliittinen päätös koordinaattoreiden neuvottelupöydässä ja sen jälkeen valiokunnassa. Tällaista strategiaa nyt kehitämme, koska tämä on ensimmäinen kerta. Mutta sanon vielä kerran, että meillä, meillä on hyötyä delegoidusta säädöksestä. Me voimme hylätä delegoidun säädöksen, siitä ei koidu mitään pahaa, ja komissio joutuu laatimaan uuden säädöksen. Ongelman on siis pureuduttava, mutta en kuitenkaan halua, että kärpäsestä tulee härkänen. Meidän pitää siis delegoitujen säädösten laadintavaiheessa taata se, että parlamentti saa äänensä kuuluviin. Ja näin teemme toinen joulukuuta. Jos emme ole tyytyväisiä tulokseen, niin ilmaisemme kantamme. Ja kuten jo sanottiin, kollegio hyväksyy tämän kaiken lopullisessa muodossaan maaliskuussa. No, olemmeko tyytyväisiä? Löytyykö vielä tiettyjä eroja? Jos eroja löytyy, niin silloin meillä on mahdollisuus äänestää tätä vastaan, hylätä kaikki. Jos pidämme niistä, niin voimme ne hyväksyä. Jim vielä. I think we have to look at... Meidän on tarkasteltava tätä äh, ikään kuin perustuslaki, perustuslakiasiantuntijoina. asiantuntijoina kun komissio puhuu tässä nyt sitten asiantuntijoista ja on, onhan kysymys myöskin trilogeista ja kaikista muista asioista ja heillä on aina tietysti ollut vaikka kuinka paljon asiantuntijoita marssittaa esiin ja meillä täällä valiokunnassa on ollut jotakin erinomaisia ihmisiä, mutta ei kuitenkaan tämän asian asiantuntijoita. Kun asiantuntijoita tulee jäsenvaltioista ja kun he kaikki kokoontuvat, niin he ovat asiantuntijoita. Tästä on kysymys. Ja näissä avainasioissa he sanovat, että voidaan tehdä näin tai ei voida tehdä näin, tai voitte tehdä jotakin muuta, mutta ette voi toimia tietyllä tavalla. Ja minun mielestäni tästä tässä on kysymys, ja meidän pitää nyt kuitenkin tämä asia jollain lailla selvittää ja miettiä sitä, että kuinka meidän vaikutuksemme tässä asiassa hoidetaan. Minä en tässä sano, että komissio tekisi tässä väärin, koska jossakin asioissa se saattaa jopa toimia järkevästi että jotakin asioita ei voida panna täytäntöön ihan näin vaan. Ja sama pätee kansallisvaltioihin. Sen takia tarvitaan tässä joustavuutta, että asiat toimisivat, mutta ongelma on tässä. Meidän täytyy ottaa tämä asia esille, jotta meidän vastuumme tulevat hoidetuiksi. Ja koko tässä asiassa on muistettava, että emme välttämättä ole valmiita tunnustamaan, missä ongelmat piilevät meidän pitäisi toimia, toimia rakentavalla tavalla, mutta myöskin sillä tavalla, että komissio myös ymmärtää, että meillä on tietty rooli tässä ja se, kuinka me toimimme tässä roolissa, on tärkeää. Ja epäilen, että tässä on varmasti myöskin luottamuksellisuuskysymyksiä, jotka liittyvät jo tähän asiaan. Ja epäilemättä tämä varmasti myöskin on osa tätä prosessia. Bene, grazie Jim. Direi che... Hyvä. Kiitos, Jim. Nyt asia on puitu suuntaan edes toisenkin, niin saamme lähipäivinä sihteeristöltä luettelo niistä kohdista, joissa mielestämme on ristiriitoja. Meitä auttaa tässä tietysti myös 20 ministerin maatalouden erityiskomitean asiakirja ja sitten toinen ja 9. joulukuuta keskustelemme eri kokoonpanoissa yksittäisistä kohdista ja niiden sisällöstä. Nyt sitten eteenpäin. Kohta 11. Esityslistalla kasvin jalostus. Mahdolliset keinot parantaa laatua ja satoa. 5. marraskuuta meillä oli julkinen kuulemistilaisuus, joka koski kasvin jalostusta geneettisesti. Ja päätimme oma aloite mietinnön tueksi järjestää vielä kuulemistilaisuuden samasta aiheesta siis esittelijänä Marit Paulsen ja hän esittelee mietintönsä tänään. Mietinnössä pohditaan, mitä haasteita tällä alalla on edessään, erityisesti geneettiseen kasvinjalostukseen liittyen, ja pohditaan, miten nyky- resurssein voidaan ruokkia entistä suurempi väestömäärä. Tässä katsotaan teknisiä kasvin jalostusmahdollisuuksia, resurssien käyttöä ja kaikkea muuta, mikä liittyy maataloustuotantoomme. Nyt puheenvuoron saa Paulsen ja kerään samalla puheenvuoron pyyntöjä. Maarit, ole hyvä. Tack, herr ordförande. Och jag ska vänta lite så ni får hörlurarna. Kiitokset. Ihan hetkinen vielä, että kerkeätte laittaa kuulokkeet. Kiitos. Niin luonnostelen hiukan tämän ehdotuksen päätösasmehdotuksen taustaa hyvin lyhykäisesti, koska kaikki olemme tietoisia tilanteesta, joka meillä on edessämme. Meidän täytyy lisätä planeetan ravinnontuotanto 70 prosentilla 30 vuoden ajanjaksolla. Ja me tiedämme, että me emme pysty kasvattamaan resursseja siltä osin, että viljelymaata lisättäisiin sitä ei ole ja myöskin käytettävissä olevan veden määrä vähenee ja se on jo vähenemässä. Tilanne on siis tämä. Lisäksi globaalisti katsottuna satoisuustasot, satotasot vuosittain alenevat, eivät kovin paljon, ehkä pienoisesta vähenemisestä on kysymys, mutta se on kuitenkin selkeästi havaittavissa. Ja äh, nyt äh, samat sadot eivät ole enää samoja kuin menneenä vuosisatoina. Jos sitten katsotaan vuosittaisia saatavissa olevia tietoja, niin huomaamme, että myös geneettinen monimuotoisuus on pudonnut 75 prosentilla kun kysymys on sadoista ja viimeisestä 50 vuodesta. Ja minun mielestäni tämä on todellinen huolen aihe. Me olemme keskustelleet pitkään ja hartaasti siitä, kuinka monimuotoista tuotantoa meillä on Euroopassa ja kuinka suuria eroja on Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä tai vaikkapa sisä- tai rannikkoalueiden välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme siis monimuotoisuutta Euroopassa ja myös siinä mielessä, että tätä kautta sadot saataisiin kasvamaan, mutta myös siinä mielessä, että voidaan säilyttää nämä perinteiset kasvit ja viljelyn muodot ja perinteiset maataloustuotantomuodot. Tämä on hyvin tärkeä asia. Äskettäin kasvinjalostusalalla kuusi tai viime aikoina kuusi suurta kasvinjalostusalan monikansallista yritystä ovat dominoineet äh, alaa ja heillä on aivan suhteettomat valtuudet ja äh, mahti määrätä siitä, mitä maailmassa viljellään tällä hetkellä. Minusta olisi hyvä, jos Eurooppa voisi viedä tai siepata ikään kuin vallan takaisin näiltä monikansallisilta ja saada äh, nämä valtuudet itselleen takaisin tänne Eurooppaan sillä nämä suuret monikansalliset yritykset käyttävät GMOita satoisuuden parantamiseksi, ne, käyttävät, ne eivät käytä näitä GMOita, eivätkä ne käytä mitään ravinteita äh, äh, sadon parantamiseksi, vaan pelkästään siitä syystä, että he voisivat edistää omien kemiallisten tuotteidensa käyttöä taloudessa. Ja senpä takia ne äh, tässä vain pyrkivät pitämään huolta omista voitoistaan ja tuotoistaan. Mutta kun ajatellaan vain omia voittoja, niin silloin ei välttämättä mietitä koko planeetan etua ja sitä, mitä ihmiskunta tarvitsee teknisen kehityksen myötä viimeisen 10-15 vuoden aikana on todella paljon tekniikkoja tullut saataville. On siis valinnanvaraa ja ehkä on samantyyppisiä GMO-tekniikoita, joita, josta säädetään Euroopan unionissa, mutta ne eivät ole kuitenkaan näissä nykyisissä asetuksissa mukana, eivätkä kuulu niiden soveltamisalaan. Sen takia niitä ei voida käyttää näillä eri tavoilla kun kehitetään siemeniä ja sitten viljellään kasveja, olipa kysymys sitten kukista tai muista kasveista, niin emme pysty jäljittämään tätä siementä. Emme tiedä, mitä tekniikkaa tämän siemenen kehittämiseksi on käytetty. Mutta nyt meillä on kuitenkin kaikki nämä tekniikat olemassa ja uudet tekniikat ja vanhat tekniikat ovat olemassa ja sen takia meidän täytyy nyt herätellä komissiota siinä, että todella tarkasteltaisiin tätä asiaa maailmanlaajuisesti. Mietittäisiin sitä, missä olemme nyt, mitä tarvitaan ja kuinka aiomme käsitellä näitä havaittavia tarpeita. Tällä haluaisin siis esittää mahdollisimman paljon älykkäitä kysymyksiä kun kysymys on siis tästä, lain, tästä päätöslausmehdotuksesta, mutta en voi kuitenkaan sanoa, että olisin vastannut juurikaan näihin esitettyihin kysymyksiin, koska kysymys on siitä, että jos haluamme vastauksia, niin ensin meidän täytyy miettiä hyvin tarkkaan, miten, mitä nämä kysymykset ovat ja kuinka voimme esittää ne älykkäästi. Ja ihan vilpittömästi sanottuna Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnalla on todella moraalinen vastuu. Tämä vastuu lepää meidän hartioillamme. Meidän täytyy käsitellä näitä valtavia haasteita, jotka ihmiskunta on saanut vastaansa, koska maatalouspolitiikka on EU-politiikkaa ja se on kansallista politiikkaa vain rajallisessa määrin. Sen takia meidän täytyy miettiä, mitä resursseja meillä on tällä hetkellä ja kuinka aiomme tulevaisuudessa edetä. Tämä on haaste, joka on väjämättä edessämme. Ja kollegat, haaste on se, että meidän on kasvatettava valtavasti ruoantuotantoa maailmassa, jossa resurssit kuitenkin käyvät entistä niukemmiksi. Näin sanoineni haluan nyt jättää asian teidän pohdittavaksenne, koska meidän täytyy auttaa toisiamme, että saisimme nämä hyvät kunnolliset esitykset esitettyä. Kiitoksia. Kiitos kovasti Maarit. Nyt Kalinowski ensin. Täällä on neljä puheenvuoropyyntöä yhteensä. Kiitos paljon Kiitos rouvalle esittelijälle tästä näin, näin mielenkiintoisesta mietinnöstä. On mielenkiintoinen senkin takia, että teema on joka synnyttää intahimoja. On jo 30 vuotta puhuttu tästä. Ja olemme tietoisia siitä, että meillä on rajat edessämme, tiukat rajat edessämme. Meidän täytyy, mehän että kaikki on keskenään riippuvasta, että puhuitte viljeltävästä maalasta, viljelymaasta ja myös vesivaroista. Te puhuitte molemmista resursseista. Ne ovat erittäin tärkeitä, jotta voisimme antaa vastaukset näihin haasteisiin ja näihin rajoihin. Se löytyy tieteestä, tieteestä tutkimuksesta. Se pyrkii toteuttamaan, antamaan tehokkaita vastauksia. Mutta meidän täytyy myös pitää samat tavoitteet mielessämme. Meidän täytyy Ah, muista ilmastonmuutos, noudattaa luonnon monima- kunnioittaa luonnon monimuotoisuutta. Minulla on kysymys rouvalle. En ymmärtänyt ihan kaikkea sitä, mitä hän sanoi, ja tässä viittaan kohtaan numero seitsemän. Tässä mietinnössä, jossa te sanotte, että pitäisi olla avoimia erilaisten tekniikoiden suhteen ja teknologian etenemisen, kehittymisen suhteen. Kun te puhutte tästä teknologian etenemisestä, mistä te, mistä te haluatte puhua, puhua jostakin äh, insinööri teknologiasta. Mielestäni Eurooppa ei voi sulkea oviansa, kun ajattelemme tekniikan huikeata edistymistä, mutta meidän täytyy keskittää meidän tutkimuksemme, mitä uutta teknologiaa voisimme hyödyntää, mikä, se, mikä olisi tilanteen tasalla, jos ajattelemme tätä nykytilannetta ja luonnon monimaisuutta, jonka haluamme säilyttää. Te puhuitte myös tästä suurista monikansallisista yrityksistä ja niiden hallitsevasta asemasta. Te varmasti olette oikeassa, mutta toisaalta te puhutte, että on, tulee kalliiksi nämä uudet viljelymenetelmät ja uusi tilanne, jossa otetaan käyttöön uusia mekanismeja uusia mahdollisuuksia investointeja ajatellen. Näillä yrityksillä on se asema, mikä niillä on. Ne saavat voittoa, niin kuin te kerroitte, ne toimivat näin. Me, minä haluaisin myös vähän saada lisää selvennystä tähän teidän tilannehahmotuksenne. Minä haluaisin saada myös tietää enemmän rahoitusinstrumenteista tutkimuksen loppuviemiseksi EU-ssa. Meillä on instrumentteja, jotka pitkällä aikavälillä voisivat antaa uutta potkua eurooppalaiselle tieteelliselle tutkimukselle. Mm, te puhutte näistä yrityksistä. Nämä samat yritykset voisivat harjoittaa sitä. Se on tärkeää. Ei tässä voida vain osoittaa sormella jotakin suuryrityksiä. Ei se hyödytä meitä. Ne tulevat olemaan siellä. Ne tulevat jatkossakin toimimaan tällä saralla. Sen takia pitäisi hyödyttää rahaa, saada ehkä julkisia varoja, jotta voisimme hyödyntää tätä. Mutta ei saa unohtaa yksityisen, pano, yksityisen sektorin panosta neuvosto. Kiitos. Seuraavaksi Lebrun ja sitten Kapula Santos. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Maarit Paulsenia tästä hyvästä synteesityöstä tilanteesta, jossa eurooppalainen ja maailmanlainen maatalous tällä hetkellä on. Tämä on tilannearvio, joka oli aika tyhjentävä ja minä olen erittäin paljon arvostanut tätä tilannekatsausta tai tätä kartoittamista, koska siinä ei ole mitään dogmia, joka hallitsisi, joka yleensä on ollut tapana. Usein se sekoittaa meitä tästä analyysin hahmottamisesta ja silloin me emme voi, tässä on erittäin hyvän laadukkaita ehdotuksia. Minusta oli erittäin mielenkiintoinen äh, osio tässä mietinnössä se, kun te olitte Rova Paulsen sitä mieltä, että pitää antaa yhtäläinen merki, merkitys, että meidän pitää pystyä luojaamaan uusia lajikkeita, tuottamaan uusia lajikkeita, jos me ajattelemme maailmanlaajuisia huomattavia tulevia tarpeita, mutta te puhuitte myös muutoksista, ilmastollisista, tautiperäisistä muutoksista, koska ne mullistavat äh, koko tätä tilannetta, koko karttaa. Te myös korostatte sitä, kuinka välttämätöntä on luoda ja kehittää uusia lajikkeita, mutta te sanoitte myös, että kuinka välttämätöntä on taata geneettinen perimä ja paikalliset ja alueelliset lajikkeet. Niiden tulevaisuus on turvattava. Minulle se on erittäin tärkeää. Te teetuin että ehkä tämän perinteisen salottisipulin. Se on ehkä vähän tämmöinen hassu ajatus, mutta joskus pitää tehdä valintoja. Suositaanko jonkun lajikkeen kehittymistä ja sitten jotkut perinteiset lajikkeet kuolevat tavallaan sukupuuttoon. Meidän pitää pyrkiä antamaan kaikille yhtäläinen arvo. Meidän pitää kehittää samalla turvata. Se ei ole ehkä äh, niin usein esiintyvä intellektuaalinen ajattelutapa. Mutta mielestäni tässä on lähdetty hyvälle tielle, mutta jotta pysyttäisiin hyvällä tiellä, niin komission pitää luoda hyvä kasvin turvaamis, kasvin terveyden turvaamistrategia. Kuten puheenjohtaja sanoi, että me myös hyväksymme myös toimijoiden monimuotoisuuden. Totta kai meillä on näitä suuria olemassa. Minä en tässä lähde mitenkään äh, osoittamaan sormella monopolistiasemaa, koska se tulee ihan itse itsessään ilmi. Eihän tässä voida ajatella, että ei olisi olemassa mitään valvontaa. Mutta samanaikaisesti meillä voisi olla pieniä tutkimuskeskuksia, joita meillä on Euroopassa. Ne ovat hyvälaatuisia ja niillä voisi olla käytössään instrumentteja, joiden myötä ne voivat viedä voivat toteuttaa hyvin tekemänsä työtä. Se on semminkin tärkeää, kun ne ovat pitkäkestoisia, vuosikymmeniä kestävää työtä tekeviä laitoksia. Valvonta, rahoituksellinen tuki, eh, aikajanalle levitettynä ne ovat hyviä ehdotuksia, mutta pitäisi päästä vielä pidemmälle ja odottaa odottaa, että nämä ehdotukset menevät esittelijän esittämään suuntaan. Ja sitten kuulemme seuraavaksi tilannearvion tai kartoituksen kun me ajattelemme tätä tuunnatonta tehtävää, että ajamme, avaamme oven lukuisille ehdotuksille ja esityksille. Merci Agnès. Kiitos. Seuraavaksi Kapulas Santos sitten Agnew. Eu queria também felicitar a senhora Paul. Minä haluan myös onnitella rouva Paulsenia tekemästään työstä. Itse asiassa hän on antanut tärkeän rakennuskiven tälle rakennukselle ja se on kiistämätön peruskivi yksi peruskivi, jos ajattelemme poliittisesti asiaa seuraavaa Euroopan parlamentin mandaatti- käyttää. Varmasti se tulee olemaan keskustelujen keskiössä, ei sitä voi välttää. Tämä on siis keskusteluaihe kokonaisuus, jota ei voida kiertää. Bioteknologia liittyy tähän myös hyvin keskeisesti. Rouva Paulsen on hyvin varovaisesti vältellyt tätä, koska tämä on keskustelu, jossa ei saisi olla tabuja eikä mitään äh, ennakkoajatuksia tai ennakkoluuloja. Minä arvostan paljon monia tietoja, joita kuulimme tästä mietinnöstä. Ne ovat hyvin selkeitä varoituksia. Me olemme menettäneet jo 75 prosenttia biodiversiteetista. 1900-luvulla se on ihan hälyttävä varoitus. Vähän aikaa sitten parlamentissa joku teki esityksen, jonka mukaan tänä päivänä ihmiskunta tarvitsisi noin Afrikan pinta-alaa vastaavan viljely, viljelysmaa-alan, jotta voisimme tyydyttää elintarviketarpeet. Ajattelen pelkkää lihantuotantoa. Jos me ajattelemme meidän planeettamme rajoja, väestön kehitystä, väestön kasvua, niin tämä on todellinen ongelma. Ja tällä vuosisadalla meidän pitää löytää ratkaisuja, jotka, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Meidän pitää antaa tieteelle mahdollisuus edetä tälläkin saralla. Tämä on ehdotus, joka tuli hyvin asiallisesti esille Rouva Paulsenin mietinnössä. Olen, onnittelen häntä tästä mietinnöstään ja olen aivan vakuuttunut siitä, että tämä on hälytyskello, joka tulee soimaan jota, ja sen soittoa tullaan kuulla, kuulemaan täällä parlamentissa, jotta löytäisimme ratkaisut ongelmaan, joka varmasti tulee yksi tärkeimmistä hälyttävimmistä ongelmista ihmiskunnalle lähiaikoina. Agnew poi Dorfman. Kiitos. Seuraavaksi Agnew ja Dorfman. Well, I would just... Kiitos. Haluan kiittää Paulsenia ainakin siitä, että tämä asetetaan esille, vaikkakaan en ole samaa mieltä hänen näkemyksistään tässä. Haluan puhua tästä perunasta, jota kaikki syövät lähes joka päivä. Voitaisiin sanoa, että kysymys on vieraslajikkeesta Euroopassa, koska se on tuotu Amerikoista tänne. Ja sitten siihen iski perunan muutto Irlannissa yli sata vuotta sitten, jopa siinä määrin, että puoli miljoonaa irlantilaista kuoli ja toinen puoli miljoonaa oli pakotettu lähtemään maasta, koska ei ollut mitään syötävää. Kuitenkin pidimme tätä hyvänä perusruokakasvina ja tuohon aikaan asiantuntijat lähtivät sitten kehittämään sellaisia fungisiidejä, jotka sitten tappoivat tämän roton, mutta tietysti tämä roto on aika ähm, kestävä äh, patogeeni ja äh, se varmasti jossain vaiheessa äh, etenee sillä tavalla, että joudutaan keksimään uusia äh, ratkaisuja. Ja tämä rutto on todella edelleen vakava ongelma ja tämä on ikään kuin juoksuaikaa vastaan. Ja nyt tietysti se on edelleen olemassa oleva. Ja ajan myötä nämä suuret monikansalliset yritykset, joista Rova Paulsen ei pidä, ovat edelleen ehdottaneet, että voitaisiin kehittää entistä kalliimpia ratkaisuja, koska tietysti kimia on entistä mutkikampaa ja tässä saattaa olla se vaara, että nyt sitten tämä asia täysin valuu hukkaan. 30 kilometrin päässä siitä, missä minä asun, on tällainen tutkimuskeskus, jossa on löydetty ratkaisu tähän asiaan ja minä kävin katsomassa tätä asiaa ja ensimmäinen asia, joka minua hämmensi, oli se, että he ovat käyttäneet 20 000 puntaa miettimään, minkä takia tällaiset erilaiset esteet voisivat estää aktivisteja tulemasta tuhoamaan heidän keksintöjänsä. Ja heillä on ollut käytössä tällaisia äh, geenitekniikoita, jotta löydettäisiin sellainen geeni, joka äh, voisi äh, tämä on tällainen Amerikka, peräinen geeni, joka ei välttämättä maistu kovin hyvältä, mutta joka kuitenkin estäisi tämän ruton etenemisen. Ja he ovat pystyneet uuttamaan tämän geenin ja tekemään tästä syötävän kasvin sillä tavalla, että tämä voitaisiin istuttaa näihin perunalajikkeisiin. No nyt varmasti te olisitte olleet iloinen tästä asiasta, koska tämähän olisi varmasti myöskin ratkaisu Rova Paulsenin ongelmaan, koska nämä monikansalliset yritykset ovat käyttäneet rahansa tällaiseen asiaan, jolle kuitenkaan ei markkinoita ole olemassa. Mutta Euroopan unioni on todella tätä geenitekniikkaa vastaan, eikä sitä sallita mm, siitä huolimatta, että se tuo tällaisia ratkaisuja. Näin ollen tällä hetkellä tilanne on se, että emme ollenkaan motivoi näitä tiedomiehiä ja tutkijoita, jotka näitä ratkaisuja pyrkivät löytämään. Kuinka he sitten reagoivat, kun he tähän törmäävät? Joko he lähtevät varmasti ulkomaille, jossa heidän työtänsä arvostetaan, tai sitten saattaa olla, että he luovuttavat kokonaan, mutta todennäköisesti he eivät kuitenkaan sano, että no, ok, jos kerran viherpiiperät eivät tykkää päättäneet näistä asioista viime kerralla, mutta mikäs, mitäs sitten? Lähdetään löytämään joku, lähdetään etsimään jotenkin toista ratkaisua. Thanks, Agnew. Adesso uh, Herbert Dorfman. Kiitos. Seuraavaksi Dorfman ja sitten Häusling. Kiitos, puheenjohtaja. On aika selvää, että kun katsotaan, miten ihmisiä ruokitaan tulevaisuudessa, niin kasvin jalostuksella on merkittävä rooli. Jalostukseen on vasta moder- ei ole pelkästään modernina aikoina suhtauduttu kriittisesti, vaan yli sata vuottakin sitten tätä jo katsottiin. asiaan liittyy monia väärinkäsityksiä, joita kyllä korjattiin ajan myötä, mutta kasvinjalostukseen on suhtauduttu todella kriittisesti kautta aikojen. Tässä oli jopa jonkinlaista noita vainoa tätä asiaa kohtaan. Kun Paulsen sanoo, että meidän on käsiteltävä asiaa oikealla tavalla. No tässä tuen no, kuitenkin pikemminkin sitä, mitä Anny sanoi kasvinjalostuksesta. On selvää, että yritys, joka toimii kasvinjalostuksessa, ja se on suoja, suuri yritys, se haluaa pyrkiä maailmalle mutta se ei pysty toimimaan eu kaltaisessa ympäristössä, jossa me määräämme, mikä on oikein, mikä taas ei. Ja tämän mietinnön kohdassa 14 taas sanotaan, että suuret ovat huonoja ja pienet ovat hyviä. No, tässä pitäisi pikemminkin katsoa, minkälainen rakenne ja minkälaiset yritykset Euroopassa toimivat tällä alalla. Ei tässä ole, kyseessä mistään, ole kyse mistään viidestä suuresta yrityksestä, vaan pienistä yrityksistä. Sadot saattavat olla isoja, mutta mukana on todella paljon pieniä toimijoita. Jos katsotaan erilaisia hedelmä- ja vihanneslajikeita, monet toimijat ovat joutuneet hyvin hankaliin olosuhteisiin. Sitten kohta 20 sanotaan, että uusia lajikkeita ei tule. Tästä en ole yhtä mieltä. Jos katsoo maatalousalan julkaisuja, kuinka paljon uusia lajikkeita vuosittain ilmestyy, konflikti syntyy, niin näkee, että tilanne ei ole näin. Eli olen pahalla, niin minun on kritisoitava tätä mietintöä varsin rankasti. Jos haluamme jotakin tehdä, on katsottava tieteellistä näyttöä, on katsottava, mitkä puitteet Euroopassa on alalle. Emme voi mietinnössä sanoa pelkästään, että suuret alan toimijat aiheuttavat haittaa bio diversiteetille ja pienet toimijat ovat hyviä. Ei näin voida tehdä. Meidän pitää katsoa, mikä meidän kortemme voi tässä kaikessa olla. Näin voimme edistää alaa Euroopassa. Kiitos. No, vaikeahan tähän on vastaankaan sanoa. Seuraavaksi Hoisling ja sitten McIntyre. Kiitos Rova Paulsen tästä mietinnöstä. Siinä on monia arvokkaita asioita. Minulla ei ole mitään tutkimusta vastaan sinänsä, mutta jos juuri suuret määräävät, mihin suuntaan tutkimusta tehdään, mennään väärän suuntaan. Viime vuosina on käynyt usein niin, että tutkimusta rahoittavat tahot, jotka hyötyvät sitten tutkimuksen tuloksista. Tämä voi olla joskus hyvä asia, mutta aina näin ei ole. Maissin ja vehnän kehittäjistä Euroopassa ei ole pulaa, mutta toisilla aloilla kiinnostusta ei enää ole, jos kyseessä on jokin pieni lajike. Eli tähän liittyy kysymys riippumattomasta tutkimuksesta. Meillä on ongelma siitä, että tuotantoa pitäisi lisätä 70 prosenttia. Tämä ei onnistu pelkästään sanomalla, että tutkimukseen on panostettava entistä enemmän ja panostettava suuriin lajikkeisiin. Meidän on katsottava maailmanlaajuisesti tilannetta. Jossain vaiheessa meidän pitää ruokkia 12 miljardia ihmistä. Euroopassa ja muissa läntisissä valtioissa heitetään kuitenkin paljon ruokaa hukkaan, jopa 50 prosenttia. Tämä on faktaa. Ja sitten vähemmän kehittyneissä maissa on ongelmia liikenneinfrastruktuurin ja varastoinnin suhteen. Nämä ovat ydinongelmia. Näitä pitää pohtia. No geeniteknologia sitten jälleen kerran. Mitä sille tehdään? Tämä on vanha keskustelu. Mutta katsotaan esimerkiksi nyt sitten perunaa. Se on monokulttuuriongelma, niihin kohdistuu helposti ongelmia, eikä tilanne parane pienellä geenirukkaamisella. Ei. Meidän, meidän täytyy katsoa tilannetta myös muista näkökulmista. Virheitä on tehty paljonkin ja ei riitä, että sanotaan, että geenimuuntelulla tilanne paranee. Iltapäivällä käsittelemme Silvestrisin mietintöä kasvien lisäysaineistosta. Ja senkin osalta on katsottava, mihin suuntaan tässä vielä mennään. Emme ole tarttuneet oikeastaan kaikkiin ongelmiin, joihin olisi pitänyt moninaisuuden osalta puuttua, vaan tässä on todella seurattu suuria moni kansallisia yrityksiä on keskitytty tiettyihin lajikkeisiin. Eivät nämä yritykset monimuotoisuutta edistä, vaan meidän on poliittisesti toimittava asiassa muutettava suuntaa. Tarvitaan lajikkeita, jotka pärjäävät ilmastonmuutoksessa, mutta usein kuitenkin tässä toimitaan ainoastaan teollisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Eli nyt on todella katsottava tutkimusta ja sitä, mihin suuntaan tällä alalla lähdetään. Itse olen varsin huolissani asiasta ja myös komission ehdotuksen osalta suunta ei ole oikea, vaan sitä voidaan todella vielä parantaa. McIntyre, poi un, ha chiesto un attimo. McIntyre ja sitten vielä Albert Des. Um, kiitos. Ensiksi kiitokset Rova Paulsenille tästä mietinnöstä. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä aihe ja on tärkeää parantaa laatua ja myöskin satoisuutta EU-ssa – Panin merkille, että hän puhuu kymmenen vuoden ajasta uuden lajikkeen kehittämiseksi. Voin kertoa, kun kysymys on ainakin ruohon kehittämisestä, niin kysymys on 18 vuodesta. Ja tätä prosessia on kiihdytettävä, tätä jalostusprosessia. Minusta on todella tarkasteltava näitä nopeutettuja jalostustekniikoita ja on ymmärrettävä, että tällä on paljon tällä, äh, näillä tekniikoilla tarjottavana tässä asiassa. Ja on sääli, että EU kokonaisuudessaan tuntuu todella painavan alas kaikki nämä geneettisen mm, muuntelun tekniikat. Meidän pitäisi ymmärtää tätä aihetta paremmin, eikä pelkästään vain äh, unohtaa tätä asiaa ja torjua sitä äh, istumalta. Minä mielelläni näkisin, että ponnisteltaisiin erityisesti juuri äh, näiden hedelmien vihanteisten äh, vesiviljelyn puolesta. Ja kun puhutaan äh, satoisuuden parantamisesta. Muistettava, että 18 prosenttia kokonaismaataloustuotannon arvosta Euroopan unionissa tulee vain kolmesta prosentista EUn viljelyalaa niin että on paljon mahdollisuuksia parantaa hedelmien vihannesten viljelyä ja tämä varmasti hyödyttäisi myöskin kansalaisia. Uskon, että myös voimme lopettaa suuren osan tuonnista voisimme korvata tuonnin, jos keskittyisimme enemmän erityisesti hedelmä- ja vihannesviljelyyn. Jo, joistakin kohdista en ole samaa mieltä tässä mietinnössä. Muun muassa osa näistä on tullut jo esille näistä kohdista, joissa olen eri mieltä. Erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota siihen, kuinka käytetään herbisiidejä ja fungisiidejä ja useita kemikaalejahan on olemassa, joita nyt on lähdetty kieltämään EU:ssa. Silti edelleen tuomme hedelmä- ja tuotteita muualta maailmasta, missä näitä tuotteita kuitenkin käytetään, niin että ikään kuin tässä sidomme omien tuottajiemme kädet tässä tällä tavalla toimivalla ja asetamme heidät hyvin epäsuotuisen asemaan. Ja sitten mietimme, että kuinka paljon tuontia pitää oikein ollakaan. Tämä on siis toinen seikka, jota pitäisi miettiä, kun keskustellaan laadun ja satoisuuden parantamisesta. Enkä usko, että olisi hyödyllistä miettiä vain näiden monikansallisten yritysten asemaa. Ei ole mitään epäilystä siitä, että myöskin pienissä yrityksissä paljon tehdään työtä, ainakin minun maassani ja minun alueellani Niinpä uskon, että, tai mielelläni toivoisin, että enemmän tässä, että tässä oltaisiin tasapainoisempia tässä lähestymistavassa. Kuitenkin kiitokset Rova Paulsenille siitä, että hän on ottanut tämän aiheen esille ja myöskin tästä työstä, jota hän on tähän mennessä tehnyt. Aion jättää jotakin tarkistuksia tähän työhön. Grazie, onorevole McIntyre. Kiitoksia. Des ja sitten Dantaa. Kiitos. Kiitos kovasti Paulsinille tästä asiakirjasta. Tämä varmasti synnyttää mielenkiintoista keskustelua ja varmasti toivottavasti löydämme yhteisen linjan. Jos ymmärsin Hoislingia nyt oikein, hän puhui perunan liittyvästä monokulttuuriongelmasta – Useinhan toiset, jotkin tuottajat tuottavat peruna vain omiin tarpeisiin, mutta silti kaikki ovat joutuneet, tai monet ovat joutuneet taistelemaan perun, eri perunasairauksien kanssa. Minua kiinnostaisi kuitenkin tietää, miksi luomuviljelijät käyttävät kuparia perunanviljelyssä. Sehän on raskas metalli. Ongelmia näyttää siis olevan perunanviljelyn osalta myös luomuviljelyiden kohdalla. Eli on väärin sanoa, että monokulttuuri aiheuttaa kaikki ongelmat Samanlaisia ongelmia liittyy monikansallisiin yrityksiin. Jos tutkijat ajetaan täältä pois, he lähtevät kyllä muualle ja sitten valitettavasti tänne ei enää saada tutkijoita. Mitä tulee monikansallisiin yrityksiin? Olen tyytyväinen, jos ostan vaikka Volkswagenin äh, auton. Voin ajaa edullisesti. Kustannukset ovat kuitenkin varsin edullisia, eikä minulla ole varaa mihinkään yksilötuotettuihin autoihin. Minulla on varaa ainoastaan tällaisiin monikansallisten yritysten tuottamiin autoihin. Kiitos sitten Michel Dantin. Parlant d'artisan. Euh, Tämä Des, elsassilainen taiteilija, ehkä hän on äh, ajatellut tässä pesua kun hän puhuu tässä monikansallisista yrityksistä. No, vitsi vitsinä. Kyllähän me olemme tietoisia siitä, että kun puhutaan kasvinjalostuksesta, niin sen avulla eurooppalainen maatalous on ollut hyvin tuottava 70 viimeisen vuoden aikana. Tämän sektorin ansiosta myöskin kysymys ravitsemuksesta ei enää ole suurimman luokan ongelma monille meidän kansalaisistamme, vaikka se kuitenkin silloin tällöin tulee esille – joidenkin mieleen ja esiintyy lehtien kansi, esiintyy lehdistössä usein etusivun otsakkeena. Mutta, mutta jos ajattelemme ilmaston lämpenemistä, termisiä shokkeja, meidän tarvitsemme tutkimusta. Me tarvitsemme tutkimusta, jonka avulla voimme taistella tätä ilmiötä vastaan, mutta tutkimuksessa pitää ajatella perustutkimusta. Tässä pitää puuttua poliittisesti peliin. Miten hyödynnetään tätä tutkimustyötä, missä meidän täytyy myös poliittisesti puuttua asioiden kulkuun, on siinä, että kaikille tutkijoille taataan pääsy geneettisen materiaalin saatavuuteen. Eli olemassa oleva geneettinen materiaali pitää olla kaikkien saatavilla, eli pitää pyrkiä välttämään sitä, että tämä, varsinkin tämä biodiversiteetti, monimuotoisuus, joka on yhä loistava geeni geenipotentiaalin tarjoaja, niin sitä ei voida tarjota kaikille. Rouva Palsenin mietintö kyllä hahmotti aika hyvin nämä suuret kysymykset, mutta voin olla samaa mieltä kohdista 6 ja 7, mutta mielestä 14, 15 ja 16 ovat vähän liian kapeita, suppeita. Meillä on tätä lajikepohjaista tutkimusta Euroopassa hyvin paljon, joka ei kaikki ole moni kansallisten yritysten käsissä. Ja kyllä se joka vuosi vaikuttaa meidän kauppataseeseemme. Voisin antaa tässä yhden ainoan luvun omasta maastani viime vuonna. Nämä lajikeviennit esimerkiksi siemenviljelyn alalla vastasivat noin 21 Airbussia. Jos te haluatte viedä ulkomaille 21 Airbusia, ei se enää ole mikään suuren luokan uutisaihe. Mutta jos ajattelemme, että tänään tapahtui yhdessä 21 maassa, niin tämä luku on tärkeä. Me olemme säilyttäneet, me haluamme, me haluamme säilyttää paikkamme maailmassa. Me emme saa antaa periksi eurooppalaisille tutkimuksensa, Sen pitää pystyä voida kehittyä. Mitä me voimme myydä Euroopassa ja maailmassa, niin silloin me, jos me emme säilytä tätä omaa tilannettamme, että me voimme myydä itse Euroopalle ja maailmalle, silloin me olemme joidenkin amerikkalaisten ryhmittömien käsissä. Meidän täytyy turvata eurooppalainen siemenviljalajiketeollisuus. Kiitos. Grazie Michel. Uh, adesso Agnew e, e Martin volevano replicare. Nyt Agnew ja Martin haluavat vielä käyttää vastauspuheenvuoron. Agnew. Kiitos, että sain vielä mahdollisuuden palata siihen, miten Martin äsken sanoi Pirna Rutosta. Hän yhdistää tämän, mitä hän kutsuu monokulttuuriksi, ja voin vakuuttaa hänelle, että perunoita ei kasvateta ollenkaan Iso-Britanniassa monokulttuurina. Useimmat kasvattavat perunoita sillä tavalla, että välissä on viisi tai kuusi vuotta ja tämä sen takia ei pelkästään, että kysymys on perunarotosta, vaan on myöskin olemassa toisen tyyppinen tällainen juuritauti, joka tämän ajan myötä katoaa. Ja jos useimman, jos, jos, jos useimpina peräkkäisinä vuosina tätä perunaa kasvattaa, niin silloin tämä, tämä juuri tauti voi iskeä. Mutta tämä äh, perunarutto liittyy itse asiassa kosteuteen ja äh, lämpötilaan. Äh, ja tiettyihin ilmastoolosuhteisiin ja senpä takia perunarutto voi puhjeta näinä äh, lämpiminä kosteina kesinä. Meillä on sanottu, että tätä ei koskaan enää voisi tapahtua, koska ilmasto lämpenee, koska meille tulee lämpimiä ja kuivia kesiä. Ja perunarutto siirtyy menneisyyteen. Tämä vihreä lobby puhuu itse asiassa ihan hölynpölyä koko perunarutosta. Grazie, Grio. Martin. Kiitos. Sitten Martin. No Albert ehti nyt valitettavasti lähteä. Halusin kuitenkin sanoa hänelle, että ei kupari ole mikään raskas metalli hänelle, tai se vähän puurot ja vellit sekaisin. Raskas metalli on jotakin muuta. Mutta kaupallisestikin kuparia käytetään, esimerkiksi viininviljelyssä. Käytetään kaupallisissa yrityksissä enemmän kuin luomuyrityksissä. Eli se, että tämä olisi ongelma luomuyrityksessä, on hieman kaukaa haettu. Puhuin perunarutosta. Ja viittasin tässä nälänhätän Irlannissa. peruna oli ravitsemuksen perustaja, kun katastrofi syntyi. Ei ollut vaihtoehtoja sille ja siksi meidän täytyisi varoa tällaisia tilanteita ja varoa sitä, että asia ei ole enää hallinnassa. Tämähän ongelman nimi juuri onkin. Eli biologisen valinnan mahdollisuus eläinten ja kasvien kohdalla, jos monimuotoisuus vähenee, ongelmat lisääntyvät. Kaikki luomu yritykset viljelevät useita eri lajikkeita, jotta ei olla riippuvaisia ainoastaan yhden lajikkeen viljelystä. Siihen liittyy riskejä ja siihen täytyy puuttua. Se, että tehdäänkö tästä nyt ideologinen kysymys, joka liittyy monikansallisiin yrityksiin, äh, jotka ovat yleensä kemian alan yrityksiä, Monsanto esimerkiksi, ei se ole pelkä siemenviljayritys, yritys ne haluavat liittää tämän kaiken kemian teollisuuden tuotteiden käyttöön. Eivät investoi siksi, että haluaisivat investoida suuresti tutkimukseen, vaan siihen, että saavat omia tuotteitaan myydyksi. Voi katsoa, minkälaisia tappiolukuja Euroopassa on kirjoitettu viime vuosina. Pienet yritykset ovat menettäneet tuloja tai suuret yritykset ovat ostaneet niiden siemenviljan osuudet itselleen. Bene, grazie a tutti Kiitoksia kaikille kollegoille. Nyt puheenvuoron saa komission edustaja, DG Sankon edustaja Päivi Mannerkorpi. Rouva Päivi Mannerkorpi. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos uh, puheenjohtaja ja kiitokset Rova Paulsenille tämän hyvin tärkeän kysymyksen esille ottamisesta. On tärkeää todella ottaa huomioon kasvinjalostus, kun ajatellaan tämän vuosisadan ruokaturvaa. EU on puhunut myöskin tästä globaalista vastuusta, koska EUhan on hyvin kilpailukykyinen siementuottaja, itse asiassa maailman johtaja siinä, kun viedään siemeniä, ja sillä on myöskin iso markkinaosuus. Hyvin tärkeää komissiolle on, ja olemme samaa mieltä näistä biodiversiteetti- monimuotoisuushuolista, on se, että Kyllä, monimuotoisuus vähenee, koska vähemmän eri lajikkeita käytetään. Jos ajatellaan vaikkapa käyttää, kuluttamamme ruokaa, niin noin 60 kasvia, 60 kasvia tuotetaan tiloilla kautta Euroopan, mutta itse asiassa me kulutamme vain hyvin rajallista määrää kasveja niin, että tämä biologinen monimuotoisuus on todella aika alhaisella tasolla. Moni, geneettisten resurssien monimuotoisuus on erittäin tärkeä kysymys kasvin jalostuksessa Senpä takia on tärkeää, että me säilytämme nämä geneettiset resurssit geenipankeissa ja eri verkostoissa ja että meillä on myöskin pääsy näihin geneettisiin resursseihin ympäri maailman, koska siellä juuri eurooppalaiset jalostajat ja maailmanlaajuiset jalostajat voivat materiaalinsa hankkia onhan olemassa myöskin kansainvälinen yleisösopimus tästä asiasta olemassa. Mitä tulee sitten äh, niukkoihin resursseihin, meillä on varmasti monia myöskin ilmastonmuutokseen, äh, veteen ja äh, ravinteisiin ja viljeltävään maahan liittyviä haasteita. Meillä on myöskin uusia Ähm, kasvitauteja vastassa, Ja sen takia on hyvin tärkeää, että ne maatalous, se maataloustuotanto, jota käytämme, suojataan näiltä uhkilta. Ja sen takia on tärkeää, että kun näitä uusia kasvilajikkeita jalostetaan, niin ne täytyy testata riippumattomalla tavalla ja tehokkaalla tavalla. Sankon lainsäädännön ehdotus kasvin lisäysaineistosta on tässä myöskin tullut esille, ja me teemme parhaamme siinä, että että kohdistamme tätä kasvialostamista kestävämpään suuntaan niin, että kun uusia lajikkeita kehitetään, niin esimerkiksi vastustuskyky tuhoja kohtaan ja myöskin vedenkäyttökyky testataan. Olemme myöskin pyrkineet kiihdyttämään pääsyä markkinoille, kun kysymys on uusista kehitetyistä kasvilajikkeista. Ja lisäksi myöskin meillä on tämä EUn sertifiointijärjestelmä, jolla voidaan taata myöskin näiden kasvimateriaalien jäljitettävyys ja tehokkuus ja laatu tuottajille. Jotta kasvin jalostus olisi tehokkaampaa, se ei liity pelkästään vain siihen, että meillä olisi parempi monimuotoisuus, vaan myöskin kysymys on teknologioista, teknisestä sääntelystä, geeniteknologian sääntelystä ja komissio on tarkastelemassa juuri näitä eri osa-alueita, jotka liittyvät kasvin jalostuksen menetelmiin ja toisaalta myöskin geenitekniikkaan. kun kyse on, tai tässä mietinnössä puhutaan tästä huippuvuorten siemenpankista, Kysymyshän on siis Siemenpankista ja sama pitkäaikainen säilytyspankki, jonka tarkoitus on säilyttää siis geneettinen monimuotoisuus, jos kansalliset Siemenpankit jossain tapauksessa epäonnistuvat tässä tehtävässä. Siis tänne ei ole suoraa pääsyä jalostuksen puitteissa. Haluaisimme tässä yhteydessä viitata äh, tähän eurooppalaisiin äh, kasvi kasvien geneettisten resurssien tähän elimeen ja olisi hyvin tärkeää, että myöskin kasvinjalostuksessa näitä materiaaleja siellä voitaisiin käyttää hyväksi. Hyvin usein kuullaan sanottavan, että kasvinjalostus ja siementuotantoa johtavat ja dominoivat jokunen monikansallinen yritys, se saattaa olla totta maailmanlaajuisesti, mutta ei kuitenkaan Euroopassa. Olemme saaneet siemen teollisuudelta tiedon, että noin 70 prosenttia liikevaihdosta tulee PK-yrityksiltä ja itse asiassa komissio on nyt tehnyt tutkimuksen jäsenvaltioissa, joka osoittaa, että meillä on todella suuri määrä mikroyrityksiä, jotka työstävät erilaisia lajikkeita vihanneksissa. Ehkä on suurempiakin yrityksiä, mutta erityisesti kasveissa on paljon mikroyrityksiä, samoin myöskin hedelmäalalla ja viinin viljelyssä, niin että EUn lainsäädäntö kasvin, kasvu, kasvien kasvullisesta lisäysaineistosta pyrki siihen, että kaikenlaiset yritykset voisivat näitä tuotteitansa markkinoida ja tuoda markkinoille markkinoille ja meillä on tämä hyvä tilanne Euroopassa, että meillä on paljon mikroyrityksiä ja myöskin pk-yrityksiä kun, ta, kun verrataan tilannetta vaikkapa Yhdysvaltoihin, jossa mitään kansallista lainsäädäntöä markkinoinnista, siementen markkinoinnista ei ole. Ja siellä suuret yritykset juuri jylläävät. Siellä luotetaan enemmän markkinointikapasiteettiin ja mainontaan, joten tilanne Euroopassa tältä osin on erilainen. Lopuksi vielä tästä biodiversiteetistä, monimuotoisuudesta. Haluan vielä toistaa sen, että komission ehdotuksessa kasvien lisäysaineistossa useita toimenpiteitä on toteutettu, jotta olisi helpompi käyttää perinteisiä lajikkeita, myöskin uusia käsitteitä on kehitetty kaikenlaisissa kasvimateriaalien tuottamisprosesseissa, jotta pienemmätkin toimijat saisivat ja myöskin mikroyritykset saisivat näitä tuotteitansa markkinoille. Ja teemme siis parhaamme tältä osin. Kiitos. Molto bene, grazie al um, ehm, DG Sanko. Alla... Kiitoksia kovasti DG Sanko pääosaston Joten Manner kuorvelee nyt puheenvuoron saajalleen Paulsen. Tack till mina kollegor och... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvät kollegat. Minun on sanottava, että ajattelin, että tämä keskustelun käynnistäminen vaatisi hieman vaivannäköä. näköä. Siis tästä asiasta, jos, jonka mukaan suuret yritykset ovat pahoja ja pienet taas hyviä. No, tässä mietinnössä katsotaan myös muita asioita. Esimerkiksi saksalainen yritys BASF. Se on siirtänyt genetiikatutkimuksensa Euroopasta Yhdysvaltoihin. Se on tässä taustalla, joten me häviämme tässä tilanteessa. En minä kuitenkaan halua tässä nyt siis hyökätä näitä suuria muutamia monikansallisia yrityksiä vastaan. En, vaan haluaisin keskustella siitä, miten tällainen tutkimus saataisiin uuteen nousuun Euroopassa. Ja jos tätä katsotaan yhtä aikaa esimerkiksi 21 kappaleen kanssa tässä tekstissä, niin, niin voitte selvästi havaita, että itse pyrin varmistamaan, että meillä on eurooppalaista yhtenäistä toimintaa niin, että pk-yritykset ja myös suuremmat yritykset voivat kehittyä eteenpäin. Perus tutkimusta kuitenkin tarvitaan. Ja näiden tulosten on oltava kaikkien yritysten käytössä. Niin, että ne voivat tehdä näistä tutkimustuloksista konkreettisia tuotteita markkinoille. On myös toinen haaste, joka meillä on edessämme. Eli se, että geneettinen ja kulttuurinen monimuotoisuus Euroopassa on säilytettävä samalla kun kehitämme kulttuuriamme eteenpäin. Kolmas joulukuuta on tarkistusten jättämisen määräaika. Pyydän teitä jättämään tarkistuksia. Tehkää ehdotuksia. Pyritään sopimaan ainakin siitä, että käynnistetään todella syväluotava keskustelu. Sellainen keskustelu, jossa katsotaan tulevaisuuteen. En voi sanoa, että päätöksiä tehdään, mutta sanon, että meidän on esitettävä älykkäitä kysymyksiä, käytävä syvällistä keskustelua, koska Tämä on maailman elintarviketuotannon kannalta äärimmäisen keskeinen kysymys. Ja se on samalla elinehto sille, että ainakin pyritään säilyttämään monimuotoisuus Euroopassa ja säilyttämään myös tähän asti menestynyt maataloutemme. Eli pyritään jatkamaan samaan malliin. ehkäpä meidän ei pidä lähteä säätämään lakia käytettävistä tekniikoista, vaan tekniikoiden aikaansaamista tuloksista. Ehkä voisin vertailla hieman tekniikoita. Jos haluaa remontoida vaikkapa talonsa, niin tarvitsee vasaran. Vasara on silloin hyödyllinen väline, mutta sillä voi vaikka tappaa naapurin siinä samassa tekniikka ja teknologia ei siis sinänsä ole merkittävä, vaan se, miten niitä käytetään. Molto bene, grazie a Marit Pauls. Kiitoksia kovasti Marit Paulsenille. Tämä luonnos, mietintöluonnos on todella tärkeä. Nyt maatalousvaliokunnan kokous päättyy tähän. Pidämme viiden minuutin tauon ja jatkamme koordinaattoreiden kokouksella ja tapaamme iltapäivällä jälleen kello 15. Buon pranzo a tutti. Ja hyvää ruokahalua kaikille.